Okay, dear colleagues, let's start. Sorry. Hyvät kollegat, aloittakaamme. Pahoittelen tätä pientä teknistä ongelmaa. Ensimmäiseksi hyväksymme esityslistan. Siinä on pieni muutos. Tekijänoikeuksiin liittyvä kohta lykätään huomisille. Sitä käsitellään siis 25. päivä tätä kuuta kello 11. Ja teki tähän oikeuskysymykset ja pitempi elinkaari tuotteelle lykätään huomiseksi, ellei kukaan vastusta tätä. Muutos katsotaan hyväksytyksi. Ja sitten haluaisin tervehtiä webstreamingin kautta meitä kuuntelevia ihmisiä ja haluaisin muistuttaa, että e-meeting-järjestelmän kautta voimme tehdä yhdessä yhteistyötä keskenämme ja avustajiemme kanssa ja että newsletterimme numero kahdeksan on ilmestynyt. Olkaa hyvät ja tilatkaa se sähköisessä muodossa. Saatte erittäin hyvää tietoa työstämme tämän julkaisun kautta. Nyt siirrymme 13. maaliskuuta ja 21. maaliskuuta järjestettyjen kokousten pöytäkirjan hyväksymiseen, eli huomautuksia oli on hyväksytyksi. Trilogista ei ole mitään sanottavaa, sillä tällä hetkellä trilogineuvotteluja ei ole käynnissä. Siirrymme nyt Euroopan avaruusstrategiaan. Siinä vastuuvaliokuntana on ITRE ja Konstanz Krell SND-ryhmästä on esittelijänä IMKO-lausunnolle. Esittelijä on Erwin Gebhard ja edustaja Danti puhuu hänen puolestaan. Nikola, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Evelin ei ollut paikalla, joten hän pyysi, että minä muutaman huomion tekisin tästä asiasta, tästä lausunnosta. Hän on sen laatija, joten minä nyt luen sen, mitä hän on minulle sanonut. Ensinnäkin haluaisin todeta, että... ambizioso del progetto di relazione. Äänen toistollinen ongelma, tulkki ei kuule puhujaa. L'economia dell'Unione Europea attraverso il pieno sfruttamento dei programmi Galileo e Copernicus e consentire alle imprese ed niin, imprese di sviluppare... Erityisesti pk-yritysten pitäisi kehittää näitä sovelluksia, jotka liittyvät avaruusstrategian toisekseen. Huomiomme kiinnittyi tietoturvallisuuskysymyksiin ja niihin riskeihin, jotka liittyvät oikeudellisen puitteiston, riittävän puitteiston olemassaoloon. Sitä ei ole Euroopan eikä kansainvälisellä tasolla riittävästi. Tässä haluaisin kiinnittää myöskin satelliittitietoihin, korkearesoluutioiden tietoihin huomion. Asia on käsitelty vuonna 2014 ja 2016 vielä neuvostossa. Ennen kaikkea meidän täytyy hyvin kiinnittää huomiota strategisten hyökkäysten mahdollisuuteen ja näin käsitellä pirstaloituneen säätelyn ongelmaa eri jäsenmaiden välillä. Kolmanneksi haluaisin korostaa avaruusstrategian tärkeyttä tällä alalla. Se on saanut komissiossa vain komission julkilausumassa vain vähän huomiota. Mielestäni olisi ensiarvoisen tärkeää, että Euroopan unionissa meillä ei olisi vain suoraan käytäntöön otettavia mahdollisuuksia vain, vaan myös muitakin valmisteltuja mahdollisuuksia. Muiden varjostelijoiden kanssa käsittelen näitä hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia Nikola. Haluaako jokin muu poliittinen ryhmä käyttää puheenvuoron? Andreas, EPPn puolesta, olkaa hyvä. Uh, Kiitos oikein paljon, Anna, siitä, että olet puheenjohtajana. Papyristurus on varjoesittelijämme. Hän ei voi olla tänään paikalla, mutta hän tekee mielellään tätä työtä. Alun hän tässä oli teollisuusvaliokunnan toimivaltaa, mutta nyt tämä liittyy myös sisämarkkinoihin ja siksi on tarpeen, että meidänkin valiokuntamme katsoo kunnolla sitä, miten tekniset standardit luodaan tavalla, johtavat siihen, että saadaan sisämarkkinasäännöt. Siksi on kovin hyödyllistä, että valiokunta laatii lausunnon Itren mietintöön. Kollega Evelyn Gebhardtin luonnos on oikein hyvä keskustelun pohja. Kuitenkin ehdotuksessa ehkä hiukan mennään vielä teollisuusvaliokunnan toimivallan puoleen. Ja siksi haluaisin varjoesittelijämme Lopes Isturisinkin nimissä pyytää, että keskitytään todella tarkkaan meidän valiokuntamme työsarkaan. Kyberturvallisuus varmasti, kun meillä on ollut siihen liittyvä direktiivi, hyvä, että keskitytään kyberturvallisuuteen, mutta vielä tärkeämpää on se, että katsotaan Miten voitaisiin hoitaa yhteisten standardien kautta paremmin näitä kyberriskejä? Ajattelen myös niitä oikeudellisia puitteita, jotka liittyvät näihin standardeihin. Siksi pyritään huolehtimaan siitä, että erityisesti nyt kun Galileo on käytössä, avaruuspolitiikka on mukana sisämarkkinasäännöissä. Tämä on hyvin tärkeä teollisuuden saada, joka työllistää monia. Ja siksi meidän on huolehdittava siitä, että sisämarkkinalogiikkaa täysin käytetään tässä yhteydessä tähän. Me haluamme panostaa. Kiitos. Anja, paljon kiitoksia. Andreas, haluaako joku muu kollega käyttää puheenvuoron? Judy Reida, Very much. Uh, first of all... Kiitos oikein paljon. Ensin minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa loistoluonnoksesta. Me tekisimme lähinnä lisäyksiä, emmekä lähtisi niinkään muuttamaan perinpohjaisesti tätä suuntaa. Ensinnäkin, kun lausunnossa puhutaan asioiden internetistä, tämä on vain yksi sara, johon pitäisi kiinnittää huomiota. Ja pitäisi nähdä laajemminkin avaruusteknologian käyttö, viestintä, navigointi, muun muassa kun puhutaan potentiaalisista markkinoista. Lisäksi on tärkeää pitää mielessä se, että tällä hetkellä on kyse lähinnä julkisten budjettien rahoittamasta toiminnasta avaruusteknologian alalla. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö pitäisi katsoa, miten tehokkaasti voitaisiin toimia näillä markkinoilla, miten toimijat voisivat ryhtyä kilpailukykyisiksi. Ja pitäisi katsoa, miten löydettäisiin potentiaalisia asiakkaita myös Euroopan alueen ulkopuolelta. On hyvin tärkeää huolehtia siitä, että erityisesti Galileo ja Copernicus ohjelmista huolehditaan ja niitä tuetaan toimien kautta maan päällä. Ajatellaan sovelluksia, jotka perustuvat tietoon, jota saadaan näiden satelliittien kautta. Ja meistä hyvin tärkeää on myöskin ajatella salaustoimintaa, jota ei ole vielä otettu esiin tässä lausunnossa. Ja lisäksi haluaisimme, että painotettaisiin enemmän sitä, että – kannustettaisiin avaruustiedon uudelleen käyttöön ja annettaisiin tätä tietoa paremmin käyttöön sen sijaan, että laadettaisiin esteitä uudelleen käytölle. Kiitos. Paljon kiitoksia Judy. Haluaako joku kollega vielä puheenvuoron? Eli näin ole annan komission edustajille puheenvuoron. Sabin Kreman, olkaa hyvä. Merci, Madame le Président, Mesdames et Messieurs. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvää päivää. Komissio on erittäin iloinen, että sillä on mahdollisuus keskustella tästä avaruusstrategian lisäarvosta Euroopalle sisämarkkinoille ja kuluttajan suojasta siinä samassa. Tämä avaruusstrategia heijastaa komission tahtoa maksimoida hyödyt avaruussektorista, joka tarjoaa siis paljon meidän taloudellemme ja yhteiskunnallemme. Avaruussektori on voimakkaasti kasvussa oleva sektori, työllistävä sektori ja kaikki sovellukset ja avaruuspalvelut palvelevat meidän joka päivästä elämää miljoonille kansalaisille Euroopassa. Ajattelemme liikennettä, ympäristöä, energiaa, ilmastonmuutosta ja niin poispäin. Komissio on ihan samaa mieltä esittelijän ehdotusten kanssa nimenomaan kahdesta kohdasta. Ensimmäinen koskettaa tutkimusta ja kehitystä. Tutkimus on innovatiivinen tek- joka voi luoda synergiaa muiden teknologian sektoreiden kanssa ja se myös suosi kahden, kahden keskistä rikastuttamista ja se voi myös lisätä työ, se voi myös lisätä tutkimustyötä itsessään. Komissiolla on aikomuslaat ja kunnianhimoiset ehdotukset seuraavalle tutkimuksen puiteohjelmalle, jotta, voisi, jotta se voi vahvistaa ja tukea tutkimus- ja kehitystyötä avaruussektorilla nimenomaan, kun halutaan käyttää hyväksi investointirahastoja, rakennerahastoja. Toinen kohta käsittelee tietosuojaa ja tietoa, joita nämä avaruus järjestelmät tarjoavat ja myös kyberhyökkäykset, vaikka tässä strategiassa ei varsinaisesti kajota tähän aiheeseen, niin komissio on erittäin hyvin tietoinen erityisriskeistä, joille altistuvat avaruusjärjestelmät ja komissio on tällä hetkellä käynnistänyt eri EUn toimivaltaisten yksiköiden kanssa poh- tästä Tarkoituksena olisi nähdä, josko jokin osa nykylainsäädännöstä voisi tulla sovellettavaksi tähän avaruusstrategiaan valmisteluvaiheessa ja laatimisvaiheessa me kuulemme kaikkia tähän osallistuvia toimijoita, miten lähdetään toteuttamaan tätä avaruusstrategiaa, erityisesti kun on kyseessä lainsäädäntöehdotukset ja budjettia seuraavalle monivuotiselle ohjelmalle. Ja, ja tämä mm, mietintö on laadittu siis Itra-valiokunnan kanssa yhdessä ja me kuuntelemme erittäin, erittäin hartaasti teidän ehdotuksenne ja kommentteja. Uh, thank you very much uh, uh from the... Paljon kiitoksia komissio. Ellei muita huomioita ole, haluaisin muistuttaa, että... halusitko joku vielä puheenvuoron? Nikola, haluatko vielä sanoa jotakin yhteenvetona? Kiitoksia. Haluaisin siis muistuttaa, että AFET, TRAN ja VESH tekevät myöskin lausunnon tästä ja tarkistusten jättämisen eh, takaraja on 3. toukokuuta. 13. käsittelemme eh, asiaa ja 21. päivä eh, kesäkuuta asiasta äänestetään intressa. Nyt hyvät kollegat, me keskeytämme tämän kokouksen hetkeksi. Pyydän kuitenkin, että te lähde liian pitkälle, mm, sillä Andreas Ansip, komission varapuheenjohtaja, tulee vieraksemme kello viisi. Keskustelemme digitaalisten yhtenäismarkkinoiden kysymyksistä, jotka ovat meille tärkeitä. Kiitoksia. Colleagues. Colleagues. Hyvät kollegat, hyvät kollegat. Hi everybody, we have the... Tervetuloa kaikille. Meillä on nyt suuri ilo ja kunnia toivottaa Andrius Ansipö, komission varapuheenjohtaja, joka vastaa digitaalisista sisämarkkinoista. Tervetulleeksi. On todella hienoa, että olette täällä paikalla. Teillä on valtavasti tietoa ja pätevyyttä ja kunnianhimoa digitaalisten sisämarkkinoiden ajamisen alalla ja haluaisin kiittää kaikkia sitä, mitä te olette tehnyt ja komissio on tehnyt tällä alalla. Nyt meidän pitäisi ajaa jäsenmaat toimimaan ja tekemään vielä enemmän, jotta saisimme todelliset digitaaliset sisämarkkinat toimimaan. Tämän kokouksen tarkoituksena on nyt keskustelua komission ohjelmasta mm, digitaalisista sisämarkkinoista, kuluttajansuojakysymyksistä ja eri lainsäädännöllisten pakettien kehityksestä niistä, jotka ovat työn alla, ja komission vuosia 2017 ja 2018 prioriteeteista. Hyvä varapuheenjohtaja, teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kiitoksia kutsusta. Luonnollisesti haluaisin kiittää kaikkia arvoisia parlamentin jäseniä ja luonnollisesti teitä tästä hyvin hedelmällisestä yhteistyöstä, jota meillä on ollut, kun olemme tehneet äh, digitaalisten kysymysten parissa yhteistyötä. Ja haluaisin sanoa, että olen melkoisen tyytyväinen siihen kehitykseen, jota on jo tapahtunut. Viime viikolla vielä sain puhelinoperaattoriltani viestin, jonka mukaan voin nyt nauttia palveluista kaikkialla Euroopan unionissa, kuten kotonani. Tämä on hiukan ajoissa tullut viesti ja sain vastaavan viestin belgialaiselta operaattorilta. Eli lähestulkoon tämä palvelu on saatavillamme ja 15. kesäkuuta nämä verkkovierailumaksut poistuvat nyt täysin ja haluaisin kiittää parlamentin jäseniä siitä, että äänestyksessä tätä päätöstä kannatitte. Me saavutimme ratkaisun myöskin sisällön siirtokysymyksissä. Ja tästä ehdotuksesta tulette äänestämään seuraavalla täysistuntoviikolla toukokuussa. Mutta uskoakseni tämä konsensus joka saatiin aikaan kolmikantaneuvotteluissa, oli erittäin hyvä kaikkien kannalta. Ja se on myöskin yksi kouriin tuntuvista konkreettisista tuloksista, joita olemme saaneet eh, kansalaisten eduksi. Ja ainakin 20 prosenttia Euroopan kansalaisista viettää ainakin 10 päivää ulkomailla vuosittain ja he tulevat olemaan erittäin tyytyväisiä tähän päätökseen. Me siis onnistuimme löytämään konsensuksen myöskin 700 megahertsin kysymyksissä. Tämähän ei ole kovinkaan seksikäs aihe kaikille ihmisille, mutta minulle se on kyllä sellainen 5G-verkko nimittäin tähän ratkaisuun perustuu ja haluaisin sanoa, että asiat etenevät nyt ja me voimme odottaa melkoisen myönteisin mielin. Mihin meidän pitäisi sitten tulevina kuukausina keskittyä? Ensinnäkin meidän täytyy varmistaa geo blocking, maantieteellisiä rajoituksia koskeva sopimus. Uskoakseni IMKO-valiokunnan jäsenet muistavat näitä lukuja, jotka saimme 2 prosenttia henkilöistä, jotka palveluja ja hyödykkeitä muista maista pyrkivät hankkimaan, eivät pystyneet näitä verkkosivustoja käyttämään IP-osoitteiden tai väärien osoitteiden vuoksi tai eh, maantieteellisen rajoituksen vuoksi. 2 prosenttia nyt on hyvin vähän, mutta 27 prosenttia henkilöistä, jotka pääsivät näihin verkkosivuihin käsiksi, eivät voineet kirjautuakaan niille, sillä jälleen kerran he olivat väärästä maasta. Tai heillä oli väärä IP-osoite Ruotsista, Tanskasta tai Ranskasta tai Belgiasta väärästä maasta. Eli 32 prosenttia henkilöistä, jotka halusivat palveluita tai hyödykkeitä hankkia muusta maasta kuin omastaan, törmäsivät toimitusongelmiin. Me pyrimme löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin, näihin paketin toimitus ongelmiin, pyrimme puuttumaan näihin tilanteisiin, mutta 27 prosenttia näistä henkilöistä eivät minkäänlaista ratkaisu löytynyt maksamiseen. Meillä on kuitenkin SEPA-järjestelmä, meillä on yhteinen eurooppalainen maksujärjestelmä, mutta silti 26 prosenttia ihmisistä ei pystynyt maksamaan palveluja, sillä luottokortti oli myönnetty väärässä maassa. Kaiken kaikkiaan vain 36 prosenttia niistä henkilöistä, jotka hyödykkeitä tai palveluja halusivat ulkomailta hankkia Euroopan unionin sisällä, pystyi saattamaan ostoksensa menestyksellä päätökseen. Ja uskoakseni tämä on todellakin yhtenäismarkkina kysymys. Kysymys markkinasta, kun me haluaisimme Euroopan unionin saada. Rosa Tuunin mietinnön hyväksymisen myötä me olemme yhden askeleen lähempänä. Tulosta haluaisin esittelijä ja kaikkia varjoesittelijöitä kiittää siitä, mitä he ovat tehneet tässä hyvin tärkeässä kysymyksessä. Teidän mietintönne laajentaa sovellusalaa myöskin ei-audiovisuaaliseen sisältöön, jonka osalta oikeuksia on selvennetty ja myöskin pyritään selventämään paremmin toimeenpantava laki. Pyrimme löytämään tasapainon tässä yhteydessä ja muistamaan samalla päämäärät, joita meillä on digitaalisten sisämarkkinoiden osalta. Järjestelmä ei voi toimia, jos syrjintää esiintyy rajat ylittävästi. Meillä pitäisi olla tilanne, jossa eroa ei ole fyysisten sisämarkkinoiden ja digitaalisten sisämarkkinoiden välillä. Huomaan, että esittelijä tähtää samaan kuin komissio. Olen kiinnostunut kuulemaan teidän kantojanne näistä kysymyksistä. Komissio haluaisi helpottaa nopeaa ehdotuksen hyväksymistä ja teknisen tuen tarjoamista, joten meidän pitäisi kolmikantaneuvottelu aloittaa mahdollisimman nopeasti. Mitä tulee sitten tähän toiseen tekijänoikeuspakettiin, radio- ja televisio-ohjelmien verkkovälitteisen välitys paketin osalta me haluaisimme tarjota ihmisille mahdollisuuden nauttia laajemmasta kirjosta erilaisia ohjelmia eri maista niin, että he voisivat hyötyä eurooppalaisesta kulttuurillisesta monimuotoisuudesta. Me olemme ehdottaneet eh, alkuperämaa periaatetta, lisenssioikeuksia, eh, jotka liittyisivät alkuperäiseen välitykseen ja ohjelmien välityspalveluihin. Me olemme myöskin ehdottaneet sitä, että meillä olisi pakollinen oikeuksien vahvistaminen uuden esityksen osalta online- ja kaapeliverkoissa, mutta suljetut verkot, kuten internet, televisio olisivat tässä mukana. Luotan teidän tukeenne ja siihen, että te olette kunnianhimoisia ja pyritte tasapainoiseen tulokseen tekijänoikeusdirektiivin suhteen meidän täytyy varmistaa se, että tarjoamme todellista lisäarvoa ja vahvistamme tekijänoikeuksia myöskin digitaaliympäristössä. Yksi uudistuksista tähtää siihen, että me helpottaisimme tekijänoikeuksien haltijoiden tilannetta, kun he neuvottelevat sisällön käyttämisestä online-ympäristössä. Tarkoituksena on päästä tilanteeseen, jossa tekijän oikeustulot jakautuvat oikeudenmukaisemmin arvoketjussa ilman, että e-commerce, e-kauppa, direktiiviä muutettaisiin. Ymmärtämme, ymmärrämme, että IMKO Valiokunta tähtää näihin tavoitteisiin tänä vuonna. Kuitenkin meidän arviomme mukaan tarkistukset, joita julkaisuoikeuksiin on esitetty, eivät tekisi mahdolliseksi täysin päästä näihin päämääriin. Toivomme, että näitä sääntöjä vahvistettaisiin ja että tasapainoinen ehdotus, johon komissio tähtää, toteutuisi. Poikkeuksiin liittyen on hyvin tärkeää taata se, että me emme niillä muuta tasapainoa, joka on löydetty tässä ehdotuksessa – helpotetun sisältöön pääsyn ja tekijän oikeuksien suojan välillä. Mitä tulee digitaalisiin sopimuksiin, digitaalisten sopimusten ehdotuksessa sisältö liittyy läheisesti muuhun e-kauppapakettiin. Näiden aloitteiden tarkoituksena on luoda tilanne, jossa Euroopan unionin taloutta kokonaisuudessaan tuetaan ja Euroopan unionin kuluttajat ja yritykset hyötyvät eri mahdollisuuksista harmonisoimalla täysin erilaiset äh, sopimuslainsäädännölliset äh, säännöt kansallisesti voimme kumota sellaiset säännöt, joihin yritykset vetoavat maantieteellisissä rajoituksissa jatkuvasti. Komissio käsittelee myöskin hyödykkeiden verkkokauppaa. Monet ratkaisut ja kompromissit, joista on neuvoteltu, olisivat toteutettavissa molempien näiden ehdotusten osalta. Mitä sitten tulee DSM-ehdotukseen? digitaalisten sisämarkkinoiden arvioiden osalta. Ensi vuonna digitaalisten sisämarkkinoiden puoliväliarviointi tulee olemaan kaikkein tärkein hanke. Tällä alalla me tulemme keskittymään verkkoalustuihin, datatalouteen, kyberturvallisuuteen ja myöskin tulemme ehdottamaan uusia toimia, kuten e-terveysalan toimia tai kansallis, kansainvälisiin suhteisiin liittyviä toimia ja niin edespäin. Me tulemme arvioimaan sitä, mikä toimeenpanon tilanne on digitaalisen sisämarkkinastrategian osalta ja käsittelemme niitä seikkoja, jotka ovat tulleet esiin, joiden osalta toimet tulevaisuudessa ovat todennäköisesti tarpeen. Mitä tulee verkkoalustoihin ja puoliväliarviointiin, meidän täytyy tarkastella niitä menettelyjä, joita näihin toimiin liittyy. Mikä on politiikkamme, mutta meidän tulee myöskin tarkastella verkkoalustojen toimia, kun ne ryhtyvät proaktiivisesti esteitä purkamaan – emme saa luoda tilannetta, jossa epäselvät säännöt haittaavat toimintaa. Väärät tiedot ovat äh, harmillinen asia, mutta ne eivät ole välttämättä laittomia. Meidän pitäisi luottaa kansalaisiimme. Meillä on jonkin verran pk-yrityksiä koskevia ongelmia, kun nämä yritykset suurilla verkkoalustoilla toimivat analyysien mukaan suurin ongelma on riidan ratkaisumenetelmien puute ja läpinäkyvyyden puute näissä päätöksissä. Niillä verkkoalustoilla, jotka ovat yksisuuntaisia usein. Esimerkiksi kun palveluntarjoaja muuttaa sääntöjä ilmoittamatta tai tavalla, joka ei ole avoin. Meidän täytyy varmistaa myöskin se, että Euroopan unionin tai Kalifornian lainsäädäntö pätee tilanteeseen. Me olemme luomassa ratkaisuja. Mitä sitten tulee Euroopan unionin datatalouden arvo on 300 miljardista vuosittain nykyisin 730 miljardiin nousemassa vuoteen 2020 mennessä. Datan vapaa virta on tärkeä, jotta voisimme datavarastoinnin kuluja leikata ja rajat ylittävät IT-toimet taata ja näin luoda suuremman talouskentän myöskin pilvipalveluiden osalta. Me tarkastelemme sääntörikkomuksia, jotka liittyvät olemassa oleviin datasääntöihin ja rajoituksiin ja jotka koskevat primääriä tai sekundaarista Euroopan unionin lainsäädäntöä. Mitä tulee sitten kyberturvallisuuteen, Euroopan unioni on hiljattain saanut kyberturvallisuuden alalla suurta edistystä aikana, erityisesti 2016, kun ensimmäinen Euroopan unionin kyberturvallisuutta kasvava lainsäädäntö luotiin, kuten ja me nyt teemme läheistä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa sen kansallisen lainsäädäntöön siirtämisprosessin osalta. Kenttä on muuttunut erittäin paljon viimeisimpien neljän vuoden aikana. Me arvioimme vuosien vuoden 2013 Euroopan unionin kyberturvallisuusstrategiaa ja arvioimme uusia riskejä. Me tulimme ottamaan huomioon myöskin sen, kuinka voisimme parantaa Euroopan unionin vastustuskykyä ja reagointimahdollisuuksia tällä alalla. Kuukausi sitten minä vierailin Yhdysvalloissa ja keskustelin siellä myöskin kongressin edustajien kanssa ja ihmiset olivat erittäin huolissaan esineiden internetistä ja kyberuhista, jotka siihen liittyvät. Eräiden ennusteiden mukaan meillä tulee olemaan noin 50 miljardia laitetta verkossa jo 2020 ja kuten tiedämme Yhdysvalloissa viime syksynä onnistuttiin luomaan botnetteja, jotka perustuvat esineen internettiin ja näillä pystyttiin hyökkäämään palvelua vastaan ja ottamaan tiettyjä palveluja haltuun. Pyrimme siis löytämään globaaleja ratkaisuja kun keskustelemme kyberturvallisuudesta ja esineiden internetistä, sillä me tiedämme, että nykyisin tuottajat eivät turvallisuuteen kiinnitä huomiota ja meidän täytyy luoda tietynlaista kyberhygieniaa, jotta ihmiset ymmärtäisivät kybertilaa suojella esimerkiksi näitä default-asetuksia, kiinnittää niihin huomiota, kun ostetaan jokin laite. Yhteiskunnan ja talouden digitaalinen siirtymä terveydessä. Me tulemme keskittymään siihen, kuinka voimme helpottaa ihmisten turvallista pääsyä ähm, terveyspalveluihin rajat ylittävästi ja pyrimme luomaan erilaisia terveydenalan sovelluksia. Vuoden 2016 e-hallintotoimintasuunnitelman toimenpano on käynnissä. Perusperiaatteidemme omaksuminen helpottaa taakkaa, jota koituu yrityksille. Nämä periaatteet ovat tervetulleita. Lopultakin meidän täytyy tunnustaa myöskin se, että digitalisaatio vaikuttaa myöskin työpaikkoihin. Me voimme pyrkiä kouluttamaan ihmisiä ja vastaamaan suurin huoliin, joita on herännyt. Siksi teemme nopean toimenpanon parissa töitä uusien taitojen agendan parissa ja me tulemme käynnistämään digitaalisten mahdollisuuksien ohjelman vuonna 2017, jotta voisimme rajat ylittävästi helpottaa harjoittelua digitaalialalla – Paljon kiitoksia huomiostanne. Olen valmis kuulemaan kysymyksiänne ja hyvin huolella kuulen teidän ehdotuksianne, jotka liittyvät teidän ajatuksiinne siitä, kuinka meidän tulisi toimia tulevaisuudessa digitaalisen sisämarkkinakysymysten parissa. Kiitoksia. Uh, Kiitos oikein paljon varapuheenjohtaja Ansip sitä, että esittelitte asiantilan tällä hetkellä ja vähän puhuitte myös tulevaisuuden työstä ja tulevista haasteista digitaalisilla sisämarkkinoilla. Nyt avaan keskustelun. Ehkä lähdetään liikkeelle koordinaattoreista. Andreas, ensin EPPn nimissä. Puhun ihan lyhyesti ja ytimekkäästi kolme seikkaa, mutta ensin haluaisin varapuheenjohtaja Ansipia kiittää hyvin selkokielisestä viestistä täällä. Mielestäni Tämä alustus osoittaa, että komissio pyrkii tekemään hyvää työtä toimien tasapainotellen aloilla, joilla se on tarpeen, toimien laajasti silloin, kun se on tarpeen, ja etsien uusia ratkaisuja silloin, kun se on tarpeen. Ensinnäkin mielestäni kaikilla tekijän oikeus- tai geoblokkausalueilla on pyrittävä tasapainoon, edistettävä sisämarkkinoita menettämättä tasapainokysymystä mielestä. On tärkeää ajatella eri ilmansuuntia, suuria ja pieniä jäsenvaltioita ja niin edelleen, että saadaan kaikilta tukea. Tähän mennessä melko menestyksekkäistä työtä, kuten sanoitte. Ja teitäkin on tästä kiittäminen, kiitos. Toiseksi, alat, joilla on tehtävä viimeiset toimet täyden harmonisoinnin osalta. Hyvä, että mainitsitte sen. Viimeksi kun täydestä harmonisoinnista puhuttiin, komissio ei rohjennut suoraan sanoa, että tämä on ainoa mahdollisuutemme parantaa sisämarkkinoita, tehostaa niitä. Olemme täysin samaa mieltä tästä, mutta on tunnustettava se, että jäsenvaltiota on vähän vielä panostettava tämän ajatuksen hyväksymiseen liittyen omaan toimivaltaan myös. Ja kyberturvallisuus, tämäkin on ala, jota pitää katsoa laajasti. Netti- ja tietoturvallisuus Työtään tehty menestyksekkäästi parlamentissa. Toivomme tulevaisuudessakin hyvää työtä. Ja sitten alustat ja uutiset. Tämä on hyvin hankala konsepti teknisesti ja oikeudellisesti, mutta on todettava, että on ajateltava, että sellaiset alustat, jotka ovat hyvin suosittuja, mutta eivät kanna vastuuta typeristä asioista, joita siellä esitetään, tai jopa vaarallisilta. Ja nyt halutaan kuitenkin tukea niiltä julkaisilta, jotka kantavat vastuun jakamistaan uutisista taistelussaan valeuutisia vastaan. Valeuutiset tulevat esiin ongelmana näiden alustojen yhteydessä. Tähän asiaan on paneuduttava tarkkaan. Odotan mielenkiinnolla ehdotuksia. Kiitos oikein paljon, että tulitte tänne. Kiitos paljon Andreas. Ajattelen sitä, mitä olemme kuulleet Ranskan vaaleista, sitä, miten käsiteltiin sosiaalisessa mediassa tätä ajattelen paljon uutisia, niin tämä on todella päivän polttava aihe. Niin kyllä tämän Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt odotan hetken, että tuolla komission varapuheenjohtaja saa kuulokkeet päähänsä. Meillä on aikaa. Paljon kiitoksia. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää teitä siitä, että olette olleet niin saatavilla ja että maalasitte näin mielenkiintoisen katsauksen. Haluaisin neljä lyhyttä kysymystä esittää. Ensimmäinen koskee verkkoalustoja. Kuten muistatte, vuosi sitten komission tiedonanto oli hyvin tärkeä seikka. Nyt me valmistelemme parlamentissa aiheesta mietintöä. Minä ja Andres Fab olemme käsitelleet feikkiuutisten teemaa ja vastuullisuuden teemaa. Verkkoalustojen kysymys on yksi näistä strategisista kysymyksistä tulevaisuutta ajatellen me emme halua varsinaisia kontrolleja harjoittaa tai mitään sensuuria, mutta emme myöskään haluaisi, että jollakin tavalla tätä sensuuria yksityisverkkoalustat harjoittaisivat. Eli meillä on vastuullisuuskysymys olemassa ja meidän pitäisi varmistaa, että meillä on riittävä oikeudellinen puitteisto asiassa. Tämä on kuten e-kauppa hyvin tärkeä kysymys. Nyt kysymässä eivät kuitenkaan ole vain verkkoalustat, joissa tehdään kauppaa. Kyseessä ovat muutkin verkkoalustat, jotka välittävät esimerkiksi tietoa. Tämä on hyvin tärkeä teema. Ja tähän liittyy seuraava toinen asia. Algoritmit. Algoritmit ovat niin tärkeä kysymys, jota meidän tulee käsitellä. Meidän täytyy taata tieteen tekijän oikeus, esimerkiksi yrityksille ja tietyllä tavalla oikeudellisesti meidän täytyy ohjata tätä. Meillä täytyy olla jonkinlainen järjestelmä, joka huolehtii algoritmista vai eikö pitäisi olla. Sitten kolmannekseen tämä liittyy myöskin verkkoalustoihin. Me tiedämme, että meillä on pieniä ne ovat monet myöskin sellaisia, joita tulee muista maista, kuten Kiinasta tai Venäjältä tai Yhdysvalloista Ja Euroopassa erityisesti yhteisötalouden verkkoalus ovat hyvin pieniä. Ja siksi minä nyt tässä haluaisin pohtia ja tiedustella, onko meillä jotakin ohjelmia, joiden tarkoituksena on tukea eh, meillä voisi olla esimerkiksi eurooppalaisia eh, tukia verkkoalustoille, niin että eurooppalaiset verkkoalustat voisivat täyttää oman roolinsa globaalistikin. Ja sitten vielä kyberturvallisuuteen liittyvä asia. Me olemme tekemässä töitä niistä toimeenpanon alalla. Se on ollut varmaankin tärkeää. Ja tässä meillä on strateginen kysymys. Turvallisuus, verkon turvallisuus ja kansalaisten turvallisuuspalveluissa. Mm, se on hyvin tärkeä nykyisin. Ja nyt me ollaan toimeenpanovaihe ja tässä yhteydessä meidän pitäisi käynnistää uudelleen tämä hyvin tärkeä teema ja pohdinta siitä. Kiitoksia. No. Kiitoksia Nikola. Uh, Thank you, Chair, and, uh, I... Kiitos puheenjohtaja, kiitos varapuheenjohtaja Ansip edistyksestä, jota digitaalisten sisämarkkinastrategioiden osalta on saatu aikaan. Tietenkin odotamme innolla komission puolivälin arviointia. Olen samaa mieltä tavoitteesta, jonka esititte ajatellen aitoa lisäarvoa, jota luotaisiin juuri kuluttajille digitaalisten sisämarkkinoiden osalta. Ja siksi geoblokkaus on tärkeä. Se pitää hyväksyä nopeasti, mutta se on oltava sen että se tekee suuremman eron kuluttajien tilanteeseen. Jos kuluttajille ei tarjota laillista sisältöä, he käyttävät laitonta sisältöä tai käyttävät rahansa – VPN-palveluiden tarjoajille eivätkä sisällön tuottajien kontolle. Ja siksi tämä on tärkeä asia. Ei audiovisuaalinen tekijänoikeussisältö pitäisi ehkä ottaa myös huomioon. Sitten online-ehdotus on hyvä, jos ajatellaan sitä, että halutaan tarjota sisältöä julkaisijoiden puolelta. Mutta on ajateltava myös niitä tapauksia, joissa lisenssi on olemassa tällainen sisällön esittämiseen, mutta geoblokkausta käytetään kuitenkin. Sitten online-välittäjät. Mielestäni on hyvä, että komissio haluaa pitää kiinni tästä e-kaupan rajallisesta vastuusta, mutta en ymmärrä tätä ehdotusta siinä mielessä, että se ei kunnioittaisi tätä periaatetta. Artikla 13 mielestäni tekee tyhjäksi sähköisen kaupan, online-kaupan periaatteen. Ja haluaisin kysyä tätä arviointia, joka on esitetty komissiolle ja oma parlamentin oma tutkimusosastomme myöskin on viitannut tuohon artiklaan 13. Ja sitten muut siihen liittyvät oikeudet. Parlamentti on jo vastustanut näitä oikeuksia useat kerrat aikaisemmin digitaalisten sisämarkkinoiden mietinnössä ja tekijänoikeusmietinnössä, joten ei ole varmaankaan yllätys, että vastustusta on. Hyvä, että komissio aikoo keskittyä ilmoituksiin ja siihen, miten sisältö poistetaan. Hyvä, että keskitytään näihin aloihin ja myöskin potentiaalisiin vastuuloukkoihin – alustojen osalta. Eri sisältö vaatii eri lähestymistapaa, se on varmasti totta. Jotkut jäsenvaltiot lähtevätkin jo omiin aloitteisiin, kuten olemme nähneet, kuten Saksassa, jossa on esitetty lainsäädäntöä vihapuheesta ja valeuutiksista, mutta tässä vaarana on kyllä pirstaloituminen, jos ei ole EUn laajuisia sääntöjä. Ja joskus ehkä käytetään vääriä välineitä vihapuhe ja valeuutiset erityisesti ovat sellaista sisältöä, joka ei välttämättä ole selkeästi laitonta kansallisen lainsäädännön puitteissa. Teollisen tekijänoikeuksien osalta usein poistetaan laillista sisältöä. Pitää olla kunnon oikaisukeinot esimerkiksi, kun käyttäjät käyttävät sisältöä tai trademark-merkittyjä tuotteita, joihin liittyy poikkeus. Haluaisin tietää vähän enemmän siitä, mitkä ovat suunnitelmanne. Suunnitteletteko lainsäädäntöehdotusta sisällön poistamisesta ja ilmoituksista? Ja sitten osaamisagenda on hyvin tärkeä. Koodauksen osalta EU-ssa ongelmana on se, että rahoitusmahdollisuuksia ei ole paljon ja pitäisi luoda tällaisia mahdollisuuksia koodauksessa aktiivisesti toimivia, jotta sitä voisi tulla yrittäjiä. Tekin alalla ehdotan pilottihanketta prototyyppi palkinnoksi Ja kovasti pitäisin tervetulleena sitä, jos komissio voisi suhtautua myönteisesti tähän aloitteeseen. Sitten kyberturvallisuuskysymys. Minusta tuntuu, että yksi keskeinen tapa, jolla voimme suojella järjestelmiä vihamielisiltä hyökkäyksiltä on se, että että mahdollistetaan salaus kaiken viestinnän osalta. Tukisiko komissio velvoitetta esimerkiksi sähköisten palveluiden osalta? Anteeksi puheenjohtaja keskeyttää. Meillä on paljon puhujia. Voisitteko saada päätöksen kysymyksenne Sitten esineiden internetistä käyttäjien pitäisi voida mutta omia välineitä. Joskus lisenssikäytännöt estävät tämän, jos ei enää tarjota turvallisia päivityksiä, turvallisuuteen liittyviä päivityksiä, niin asiakkaiden on voitava hoitaa tämä työ itse. Sen on oltava laillista. Kiitos paljon. Artikla 15, kaikki eivät ehkä tiedä. Meitähän seurataan myös toistona. Siis sisämarkkinoilla markkinakompetenssiin, kun se liittyy tuohon kauppadirektiiviin. Kyllä, mainitsitte artiklan 13. Mutta kun tulen itse maalta, minun pitäisi saada tietää, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan artiklasta 13 ja direktiivistä 270 9.21 ja niin poispäin, niin paljon kaikkea. and also for our viewers. Niin ja niin, jotka katsovat tätä kokousta toisaalla myös, varapuheenjohtaja, eikö niin? Ja sitten Alden edustaja. Thank you very much. Uh, thank you, Commission. Paljon kiitoksia, kiitoksia komission jäsen ja onnittelut kaikesta, jota on saatu jo tehtyä digitaalisten sisämarkkinoiden osalta. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee geoblokkausta. Tämähän oli äh, tekijänoikeuden alaisen materiaalin osalta poikkeus. Minun kysymykseni teille on tämä. Onko olemassa mitään suunnitelmia ongelman ratkaisemiseksi tulevaisuudessa vai oletteko tyytyväinen nyt jo olemassa olevaan ehdotukseen sellaisena kuin se on? Toinen kysymys on kollegaltani Diitalta, joka pyysi sen esittämään. Tämä liittyy lokalisaatioon, paikallistamispalveluihin. Datalokalisaatio on erityisesti julkishankinnoissa ongelmallinen Euroopassa. Sitä ehkä kansallisten turvallisuuskysymyksien vuoksi tarvitaan joissakin tapauksissa, mutta suurimmassa osassa tapauksia tämä ei palvele kenenkään etuja. Nämä ovat hyvin ongelmallisia seikkoja sekä veronmaksajille että yrityksille. Parlamentti on jo vedonnut asiasta myöskin neuvostoja. Haluaisin nyt kysyä, mitä vielä tarvitaan, että komissio tekisi aloitteen asiasta. Kiitos. Young, Kiitos Dennis de Jong Guennemissä. Ähm, Kiitos oikein paljon. Suurkiitokset varapuheenjohtaja Ansipille johdannosta. Totta kai me kaikki samaa mieltä siitä, että digitaaliset sisämarkkinat ovat ykkösprioriteetti tällä hetkellä yleisesti ottaen. Ja olemme melko tyytyväisiä siihen, että nyt saadaan vähän lisävauhtia tälle työsaralle. Yksi huomio oikeastaan vain. Se on vähän horisontaalisempi huomio. Alusta asti sisämarkkinavaliokunnassa olen pyrkinyt katsomaan ehdotuksia uutta lainsäädäntöä pienyrittäjänä – jos katson tuloksia, se mitä nyt on pöydällä digitaalista markkinoista, niin ei ole varmaankaan yllättävää, että PK-yritysjärjestöt muutamat apua, koska eivät pysty enää ymmärtämään, mitä lainsäädännössä sanotaan. Se ei ole kovin selkeää useinkaan. Jos se on juridisesti selkeä, niin pitää kuitenkin olla itse juristi, jotta ymmärtää kaikki viittaukset ja niin edelleen. Ja viittaan nyt erityisesti geoblokkaukseen alkuperäinen komission ehdotus sisälsi mielestäni puutteen siinä, että siinä ei ollut välttämätöntä vaikutusarviointia pk-yritysten osalta. Tuo, että ajatellaan ensin pieniä. Mihinkäs tämä ajatus on digitaalisten sisämarkkinoiden osalta kadonnut komissiosta? Tiedän, että esittelijä on tehnyt parhaansa, mutta – Ehdottaisin huomenna myös, että kolmikanteen lisäksi teettäisimme oman vaikutusten arvioinnin, joka liittyisi juuri tähän aspektiin, koska jos uutta lainsäädäntöä tuotetaan ja se johtaa käräjöintiin siksi, että ei ole riittävän selkeä, niin silloin mielestäni epäonnistumme. Silloin sillä ei ole niin väliä, onko täys harmonisointi vai ei. Kiitos. Kiitos Dennis. FDD. Sì, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin äh, komission varapuheenjohtajalle. E haluaisin kiittää varapuheenjohtajaa sitä, että hän on täällä paikalla ja haluaisin äh, tarttua tähän ensimmäiseen asiaan. Te sanoitte, että tarvoitteena ähm, sääntöjen osalta on se, että ihmiset pääsevät nauttimaan kulttuurillisesta monimuotoisuudesta. tässä yhteydessä meidän pitäisi olla varovaisia, että me emme mene yhden tuotteen ja yhden ratkaisun suuntaan. Minulla siis kysymyksiä ähm, geoblokkauksen ja tekinäköisyyksiin liittyen. Äh, nyt äh, tahtoo unohtua se, että tekijänoikeuksissa kaikki perustuu alueelliseen malliin. Ja äh, tämä asia pitäisi ottaa huomioon, sillä muuten meillä on riski, että että monimuotoisuus tarjonnassa vähenee ja vain suuret tarjoajat voivat investoida pääomaa ja sitten tarjota vain yhtenäissisältöä. Tämä on ongelmallinen tilanne. Miten meillä komissio tästä on? Sitten toinen kysymys koskee verkkoalustoja ja vastuullisuutta näiden alustojen osalta. Ähm, nykyisin ähm, e-kauppadirektiivin ansiosta meillä on rajattu vastuullisuusmalli. Äh, direktiivi on vuodelta 2000 ja äh, viimeisten 17 vuoden ähm, aikana internet on äh, tämän ansiosta päässyt kehittymään erittäin paljon. Tällä tavalla meidän pitäisi pohtia suurempaa vastuuta verkkoalustoiden osalta. Emme saa tässäkään tarvita riskiin, että meillä olisi vaarana eikä mitään ennakkosensuuria tapahtuisi. Tämän tyyppinen kontrolli on jotakin, mitä suurryhmät voisivat harjoittaa ja meillä on riski, että että näin näiltä markkinoilta syrjäytyisivät startup-yritykset tai sellaiset toimijat, joilla ei ole pääomaa paljon käytössä. YouTube on 600 miljoonaa euroa esimerkiksi viimeisten kahdeksan vuoden aikana investoinut näihin kysymyksiin. Please, no more one minute because we need to give time. Pyytäisin puhumaan vain minuutin, koska varapuheenjohtajalla näyttää riittävästi aikaa vastata Lucy Anderson. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Hienoa, että olette täällä komission jäsen. Kaksi asiaa. Ensin sopimuksista, online-sopimuksista, tavaran kaupasta ennen kaikkea, kun olen varjoesittelijä, mutta paketeista myös, kun olen liikennevaliokunnassa esittelijä, olen ollut keskustelussa mukana täällä. Mutta yleisemmin ottaen uskoisin, että digitaaliset sisämarkkinat toimivat ja tarvitaan kunnon sääntelyä Ihmiset varmasti katsovat taaksepäin kymmenen vuoden kuluttua katsovat sitä, miten EU on toiminut ja pohtivat, miten hyvin EU on toiminut. On näin sopimuksista. Olemme innokkaita saman ehdotuksen. Täällä keskusteluita on ollut paljon. Voisitteko päivittää? Onko uutta edistystä valtan puheenjohtajakaudella sopimuksista? Ja erityisesti missähän muodossa ehdotus saattaisi tulla? Monet kollegat täällä haluaisivat käyttää riittävästi aikaa ja hoitaa tämän oikein, koska tavarakauppa kautta Euroopan unionin on hyvin tärkeä asia yrityksille, kuluttajille ja kaikille muille, joten on tärkeää, että tässä ei kiirehditä. Täyden harmonisoinnin lähestymistapa on varmasti tärkeä, kun ajatellaan oikeusvarmuutta, mutta meidän on huolehdittava siitä, että tulos saadaan oikeanlaiseksi paketeista. Kyse on ainoastaan hinnasta, kyse on myös siitä, miten hyvälaatuista palvelu on Miten voidaan huolehtia siitä, että pienet yritykset ja kuluttajat saavat reilun sopimuksen? Pahoittelen, että puhun artikloista, mutta ehdotuksen artikla 6 minun mielestäni epäreilusti stigmatisoi universaaleja palveluiden tarjoajia ja luo tilanteen, jossa voitaisiin poimia ikään kuin rusinat pullasta. Tästä on päästävä eroon. hän selvittää vähän enemmän ajattelunne tässä yhteydessä? Tämä liittyy myös siihen, mitä tehdään, jos kuljetus epäonnistuu, kuka on vastuussa. Ja sitten kuluttaja varmasti tietää omat oikeutensa. Standardointi ajatusta pakettien osalta voitaisiin tukea. Alkuperäinen ehdotus oli tässä ehdotus, joka ei oikein onnistunut. Kiitos. Pyydän, että kaikki pitävät puheesta kiinni, Virginie. Kiitos paljon sanottu. Yritän puhua lyhyesti. Kiitos varapuheenjohtajalle, että tulitte tänne. Minä haluaisin korostaa yhtä asiaa todellakin. Digitaaliset sisämarkkinat ovat prioriteetti, mutta tässä keskustelussa on keskeisenä panoksena eurooppalainen yhteinen alue, eli siis kun me puhumme meidän kulttuurisesta luomistyöstä ja me, sen pitäisi olla mahdollisimman menestyksekäs ja runsastuotoinen. Sillä on paljon symboliarvoa aivan erityisesti näinä aikoina. Se seikka, että meillä on kulttuuri luomista, luovaa työtä Euroopassa, niin se on ehkä todella aare, jota meidän täytyy todella vaalia ja tukea, äh, kannustaa, rohkaista mahdollisimman paljon. Se on myös taloudellinen pakote, koska siinä on kyse myös Euroopan EUn alueelle syntyviä työpaikkoja, koska me olemme voineet todeta, että äh, paljon näitäkin työpaikkoja siirtyy muualle, eli rikkauksia, arvoja, perinteitä, mm, nämä uutta luovaa yritykset äh, siirtyvät yhä useammin pois Euroopasta. Komission ehdotus tekijänoikeuksista omaa yhä mielenkiintoisen perustan artiklassa 13, jossa halutaan kaventaa tätä arvojen väliin syntynyttä aukkoa, mutta meidän pitäisi edetä ehkä äh, enemmän suuremmalla tahdonvoimalla. On myös muita ehdotuksia, jotka saattavat äh, horjuttaa tätä luovaa taloutta, nimenomaan tämä maa, maatieteelliset blokkaukset. Äh, meillä on, koska meillä on teoksia, joita on luotu ja sitten ne asetetaan tiukkaan tekijänoikeuslakien alaisiksi. Ei ole vain AV-teollisuus, joka liittyy poli- al- AV-teollisuusalueellisuuteen. Meillä on myös aluepolitiikka ja meidän täytyy sisällyttää nämä teokset ö, tekijänoikeuslain alle, mutta täytyy muistaa, kuinka paljon se rajoittaa luovaa. Me, jos me puhumme satelliitista ja kaapeleista, niin silloin meidän täytyy muistaa tämä alueellisuus ja AV-teollisuus, koska silloin me eh, saamme lisää arvoa AV-luovaan työhön, jos me haluamme säilyttää tämän neutraliteetin, niin meidän täytyy perustaa kaikki tähän neutraliteetti. Algoritmit eivät ole neutraaleja. Me olemme voineet todeta, että algoritmit tekevät todella luovaa työtä, koska siinä on kyse myös sosiaalisesta mediasta. Jos puhumme algoritmeista laajemmin, siinä on myös eettisiä haasteita kyseessä, koska algoritmeissa voidaan, myös algoritmien myötä voidaan synnyttää myös syrjintää, millä suuremmalla tahdonvoimalla ja vapautuksella me voisimme edetä sillä tavalla, että komissio voisi saada parempaa valvontaa algoritmien käytölle, jotta voisimme vähentää syrjintää. Meillä olisi hyvä eettinen pohja tälle työlle. Virginie Rosatun. Kiitos, Virginie Rosatun. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy myöntää, että olen todellakin hyvin onnellinen siitä, hyvä komission jäsen, että te olette vastuussa digitaalisista sisämarkkinoista, sillä me pääsemme siirtymään eteenpäin. Tämä vaatii jonkin verran rohkeutta, jotta näistä eri markkinoita jakavista esteistä päästään eroon. Ja kukaan ei ole tähän sitoutuneempi kuin te, joten todellakin saatte vahvan tukemme. Jatkuva ongelmamme tietenkin on se, että meiltä puuttuu aikaa. Usein pohdin sitä, miksi kauppaa harjoittavat näitä vanhentuneita esteitä haluavat väkisin pitää voimassa, kun ajat ovat siirtyneet eteenpäin. Me tarvitsemme uusia liiketoimintamalleja. Meidän tulee muuttaa niitä, mutta uskon, että askel askeleelta pikkuhiljaa pääsemme eteenpäin. Kaikkien meidän täytyy kuitenkin olla hyvin johdonmukaisia tässä asiassa. Kun minulla nyt kuitenkin on vasta minuut, vain minuuttia aikaa ja se varmaankin loppuukin, haluaisin liittyä näihin kollegoihin, jotka puhuvat valeuutisista vastuullisuuden osalta valeuutiskysymyksen eh, ulottaisin myöskin vihapuheeseen ja nimettömiin tileihin. Nämä henkilöt, jotka levittävät vihapuhetta internetissä, ovat täysin vastuuttomia. Me olemme täysin voimattomia heitä vastaan. Meillä on nyt kiire ymmärtää, että tarvitsemme lainsäädäntöä. Ja hyvät kollegat, Äh, meillä on kaksi tutkimusta äh, geoblokkauksen alalta mm, sekä oikeudellisesta että mm, taloudellisesta näkökulmasta. Tämä on hyvin mielenkiintoista asiakirjoja. Toivon, että tarkastelette niitä. Kiitoksia. Okay. Kiitos Kaija Kallas. Minä puhun Viroa, kun on tällainen uniikki mahdollisuus. <laughs> ja kun on tietysti ole tavalliselt. Ma tegelikult tahtsin... Kiitos oikein paljon. Yleensä minulla ei ole mahdollista puhua äidinkieltäni. Mutta yleisempi kommentti. Kun keskustelimme digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta, kaikki olivat aikoinaan samaa mieltä tavoitteesta 500 miljoonaa kansalaista, kuitenkin monenlaisia erilaisia sääntöjä jäsenvaltioissa. Ja tavoitteena on se, että luodaan yhteiset säännöt, jotka koskevat kaikkia, koskevat yrityksiä, kuluttajia, ja tämä olisi kaikkien etujen mukaista. Mutta nyt kun katsotaan eri ehdotuksia, joita on tehty, ja nyt kun keskustellaan niistä, melko usein unohtuu tämä alkuperäinen tavoite. Alkuperäinen tavoitehan oli se, että saadaan yhteiset säännöt, jotka pätevät kaikille. Joten kysymykseni on, kun puheaika on jo päättymässä, onko niin, että komissio pitää mielessä nyt tämän alkuperäisen tavoitteen? Huolehditteko siitä, että lopullinen tavoite ei mene hukkaan, kun näitä ehdotuksia on näin paljon? Kiitos oikein paljon. Nyt annan puheenvuoron itselleni ihan nopeasti. Halusin vain sanoa, että olen pitkälti samaa mieltä globaalista, kaikille vapaasti käytettävästä internetistä ja todella vetoaisi siihen, että käytätte kaikki mahdollisuutenne painostaa jäsenvaltioita. Fyysiset sisämarkkinat, digitaaliset sisämarkkinat, ongelmat ovat aina samat. Hyvin paljon protektionismia, ei huolehdita siitä, että sisämarkkinalainsäädäntöä noudatetaan. Ja vapaa liikkuvuuskysymys, kaikki vapaa liikkuvuus, myös tiedon vapaa liikkuvuus. Jätetään niin, näkemättä sisämarkkinat markkinoiden pilarina, kasvun, työpaikkojen, vaan yhä enemmän nähdään tämä joko kielteisenä tai itsestäänselvänä asiana. Sama koskee innovaatioita, investointeja, sitä, että investoidaan digitaaliseen talouteen. Monet meistä ovat hyvin huolissaan jäsenvaltioiden kannoista. Kun teillä on näin mahtava, mahtavaa osaamista, niin paljon kokemusta, pyytäisin, että pidätte tätä asiaa esillä niin, ettei puhuta – No kyllähän me pyrimme tukemaan teitä, ettei puhuta aina vain tästä byrokraattisesta puolesta. Tämä on ollut värikästä keskustelua, mutta meiltä tuli paljon kysymyksiä. Tukisin Dittaa kovasti tämän datalokalisaatiokysymyksen osalta. Vuonna 2016 jo pyysimme parlamentista asetusta, koska kuten aikaisemmin sanoitte, tiedon vapaa liikkuvuus liikkuminen ja kaikki muut oikeudet sisämarkkinoilla pitäisi nähdä tasavertaisina, neutraalina. Miksi tätä ei ole esitetty? Komissio, te itse sanotte, että datalokalisaatio toimii käsi kädessä digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisen kanssa. Onko teillä mitään mielessä, mitä voisitte esittää ennen mandaattinen loppua? Nyt teillä on 10 minuuttia aikaa vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. I even don't know from which... En, en tiedäkään enää, miltä puolta nämä kaikki kommentit tulivat, mutta kehityskulkuna Euroopan unionissa ja globaalistikin on se, että kehityskulku ei enää ole vain myönteistä. Meillä on 56 datalokalisaation liittyvää lainsäädäntöä 28 Euroopan unionin jäsenmaassa ja huomaamme, että jäsenmaat haluaisivat uusia sääntöjä ehdottaa mukaan lukien myöskin ne, jotka liittyvät äh, datalokalisaatiota käsittelevään artiklaan, mutta minun käsitykseni on se, että tämä on umpikuja. Ymmärrän kyllä, että jonkinlaisia päätöksiä täytyy olla kansallisen turvallisuuden alan tietoihin liittyen, tai esimerkiksi kun puhutaan julkisterveydestä, kansanterveydestä. Mutta meillä täytyy olla kunnollinen ratkaisu. Kun puhumme esimerkiksi julkispolitiikasta tai kansanterveydestä, tätä tietoa tulee suojella – kaikissa kauneissa jäsenmaissamme. Globaalit toimijat voivat ratkoa datalokalisaatiokysymyksiä. Heillä voi olla 28 erilaista datakeskusta eri, eri Euroopan unionin jäsenmaissa, mutta pienemmät yritykset, pk-yrityksemme ja startup-yrityksemme eivät pysty 28 datakeskusta pyörittämään 28 jäsenmaassa. Ja jälleen kerran, jos me jatkamme tällä tavoin datalokalisaation alalla. Jälleen kerran lähetämme viestin startup-yrityksille, että pysykää kotona tai menkää Yhdysvaltoihin, sillä siellä on yhtenäismarkkinat, joilla on yli 300 miljoonaa asiakasta. Tämä ei ole kuitenkaan se viesti, jonka me haluaisimme lähettää startup-yrityksillemme. Kuitenkin meidän analyysimme mukaan jos voisimme jo olemassa olevia esteitä purkamaan vapaan tietovirran tieltä, voisimme pilvipalveluhintoja 7,2 miljardia euroa leikata tulevina vuosina. Ja vaikutus talouden olisi vielä suurempi, 8 miljardia euroa vuosittain. Meidän täytyy siis ratkoa näitä kysymyksiä ja meidän, me tulemme tekemään oman aloitteemme tämän puoliväliarvioinnin yhteydessä. Meidän täytyy myöskin ähm, esiin tulevia kysymyksiä, käsitellä datan omistajuutta, pääsyä dataan, vastuukysymyksiä, pilvipalvelukysymyksiä, datan siirrettävyyttä ja niin edespäin. Meidän täytyy siis löytää kaikkiin näihin kysymyksiin ratkaisuja. Kuten sanoin, puoliväliarvioinnissa me tulemme käsittelemään myöskin datatalouskysymyksiä. Tässä tiedusteltiin yhteisistä päämääristämme ja tavoitteistamme. Uskoakseni me kaikissa jäsenmaissa me haluaisimme palvella kansalaisia ja samat tavoitteet tavoittaa, mutta mutta eri jäsenmaissa eri kansalaiset voivat nämä tavoitteet tai ratkaisut ymmärtää toisin. Tämä on joku monimutkainen kysymys. Tässä yhteydessä aloitin mainitsemalla verkkovierailumaksujen kumoamisen. Kuten kaikki tietävät, tämä vaikuttaa yksinkertaiselta. Tällaiset verkkovierailumaksut voitaisiin, voidaan vain kumota, mutta tosiasia on se, että jäsenmaissa tilanteet ovat hyvin erilaisia. Ja siksi tämä on melkoisen monimutkaista ja melko tuskallistakin jopa tietyille jäsenmaille, erityisesti niille, jotka ovat eteläisessä Euroopassa, sillä siellä on pakko tehdä investointeja, jotta voitaisiin turisteille tarjota palveluja, kun nämä vierailevat näissä kauniissa maissa. Ehkäpä muutaman kesäkuukauden aikana ja tämä tarkoittaa ehkä sitä, että siellä palveluntarjoajat eivät investoinneille saakaan vastinetta yhdeksän muun kuukauden aikana. Tai tämä oli monimutkaista pohjoisille maille, sillä pohjoisessa on hyvin avokätisiä tarjouksia kans- asiakkaille ja hinnat ovat hyvin alhaiset. Ja tämän vuoksi esimerkiksi Suomessa – ihmiset voivat samalla rahamäärällä sata kertaa gigabittejä enemmän saada käyttöönsä kuin vaikkapa Unkarissa. Hintaerot ovat todella huomattavat. Ja tämä heijastuu myöskin näiden gigabittien kulutukseen. 11 gigabittiä kuukausittain keskimäärin henkilön käyttää Suomessa ja jossakin toisessa maassa ehkäpä vain yhden kuukaudessa. Eli tilanne eri jäsenmaissa on hyvin erilainen. Ja meidän täytyy löytää tasapainoinen ratkaisu. Kuten myöskin Anders Schwab on maininnut, ei ole helppoa vaan sanoa, että nyt äänestetään ja sitten ei tarvitse välittää siitä, että eteläisissä tai pohjoisissa maissa tilanne on jonkunlainen ja suurin osa kannattaa tätä, niin me voimme vain edetä. Eli uskoakseni me olemme jo onnistuneet löytämään konsensusta monissa hankalissa kysymyksissä ja tällä tavoin meidän täytyy jatkaakin. Meidän ei tule väkivalloin tätä tehdä tietyissä pienemmissä jäsenmaissa tai pienempien ihmisryhmien kohdalla tai vaikkapa startup-yritysten kohdalla – meidän täytyy tarkastella monia toimijoita tässä vaiheessa. Sitten mitä tulee vihapuheeseen, monet ähm, mainitsivat vihapuheen ja valeuutiset, kuten keskustelimme jo edellisen täysistuntoviikon aikana. Tämä on melkoisen vaikea kysymys. Mitään helppoa ratkaisua ei asiaan ole. Tämä ei ole niin helppoa emme voi vain todeta, että valeuutiset tai vihapuhe kielletään. No vihapuhe on jo kielletty. Mutta Loreda mainitsi täällä myöskin sen, että on paljon sisältöä, jota on otettu pois verkkoalustolta, vaikka se oli laillista sisältöä. Tiedämme esimerkiksi tämän vietnamilaisen niin kutsutun Napalm-tytön kuvan. Jopa Norjan pääministerin tuli puuttua asiaan, sillä Facebook poisti tämän valokuvan aina. Kun kyseessä oli alaston lapsi, niin ajateltiin, että kyseessä oli lapsipornografia ja siinä ei kiinnitetty huomiota siihen, että tällä kuvalla onkin poliittinen viesti. Sehän käsitteli Vietnamin sotaa. Me haluaisimme siis, tai suunnittelemme seuraavaa. Kuten aluksi sanoin, e-kauppadirektiivin täytyy säilyä nykyisen kaltaisena. Rajatun vastuullisuusmenettelyn täytyy myöskin pysyä nykyisen kaltaisena, mutta min, mielestäni meidän tulee selventää ilmoitusperiaate mitä tämä tarkoittaa, mikä on ilmoitus, minkä kaltaisia seikkoja sillä tarkoitetaan ja sitten minkä kaltaisia aikarajoja asiassa käytetään, minä, kausina, mikä on se aikaraja, jonka sisällä tulee vastata, mitkä ovat ihmisten oikeudet, kun heidän sisältöään on poistettu sivuilta, onko heillä oikeus viedä asioita tuomioistuimeen, niin edespäin. Nämä menettelysäännöt ovat jotakin, joita mielestäni tulee selventää. Ja kuten aivan aluksi sanoin tänään, nämä verkkoalustat, ne ryhtyvät aloitteisiin, mutta pelkäävät, että niitä rangaistaan koska ovat aloitteellisuutta osoittaneet ja sitten joku voi todeta, että ne ovat eh, nyt täysin vastuussa kaikista sisällöistä, jota niiden verkkoalustalle on ladattu. Eli tätä meidän pitäisi selventää. Me haluaisimme selventää sääntöjä, eh, minkälaisia asioita tarkoitetaan ilmoituksilla ja toimilla. Kaikki hyötyisivät tästä uskoakseni. En usko, että meidän on perusteltua runnoa läpi verkkoalustojen kohdalla lainsäädäntöä, kun ne ovat neutraaleja välittäjiä. Meidän pitää myöskin luottaa kansalaisiimme. Meidän täytyy luottaa siihen, että ihmisillä on tervettä järkeä. Eräät ihmiset eh, toteavat, ja näin Abraham Lincoln sanoi, tai toiset sanovat, että tämä ei ole oikea lainaus, mutta Joka tapauksessa näin on sanottu sata vuotta ja tämä on yhä totta. Kaikkia ihmisiä voi huijata jonkun aikaa ja joitakin ihmisiä voi huijata kaiken aikaa, mutta kaikkia ihmisiä ei voi huijata kaiken aikaa. Valeuutiset ovat huono asia, mutta tiedon säätely on vielä pahempi asia. Minä olen itse elänyt miehitetyssä virossa, jossa tällaista tiedon säätelyä tapahtuu ja minä en halua Euroopan unioniin tämän kaltaista. Kuten sanoin, me emme ole tyytyväisiä, meidän täytyy toimia, mutta minä uskon itsesäätelyllisiin menetelmiin. Luottamus on yksi kaikkein arvokkaimpia asioita, joita näillä verkkoalustoilla on. Ja jos ne menettävät sen vihapuheen tai valeuutisten takia, jos näiden ilmiöiden vuoksi he menettävät luottamuksensa kansalaisten parissa, ne menettävät myöskin markkinansa. Minä uskon siis siihen, että verkkotoimijat ovat valmiita toimimaan. Meidän täytyy kuitenkin tehdä yhteistyötä, meidän täytyy painostaa verkkoalusta ja meidän täytyy käsitellä näitä kysymyksiä ja meillä on tarkoitus näitä kysymyksiä käsitelläkin. Nyt aika alkaakin loppua jo. Pahoittelut. startup-yrityksiin liittyen pääasiallinen viestini on se, että meidän pitää Euroopan unionin luoda digitaaliset sisämarkkinat ja jos me saamme todelliset digitaaliset sisämarkkinat 500 miljoonan kuluttajan alueelle, meidän startup-yrityksemme eivät joudu Euroopan unionista puuttu, poistumaan ne voivat kasvaa täällä Euroopan unionissa ja näin meillä tulee olemaan myöskin startup-yritysten ansiosta vahvemmat digitaaliset sisämarkkinat Euroopan unionissa. Arvokuilu on hyvin tärkeä kysymys nykyisin. Kaikki tiedämme tämän. Meillä on hyvin erilaisia verkkoalustoja. Meillä on kirjautumiseen perustuvia verkkoalustoja, jotka tarjoavat paljon enemmän rahaa. Sitten meillä on mainoksiin perustuvia alustoja, hyvin erilaisia rahavirtoja liikkeellä. Yhdessä tapauksessa voidaan puhua 0,6 miljardista eurosta mainospohjaisella verkkoalustalla ja tuossa jossakin muussa tapauksessa voidaan puhua kahdesta miljardista tai kahdesta miljardista käyttäjästä ja 0,61 käyttäjää kohti. Kyllä minä ymmärrän luonnollisesti sen, että muusikot ovat tämän arvokuulun suhteen tyytymättömiä. Meidän täytyy myöskin luovia ihmisiämme suojella ja siksi minulla on tällainen ehdotus ollut vireillä. Sitten mitä tulee saloamiseen, kysymyksen esittänyt edustaja poistuu salista, mutta myöskin Virossa meillä on hyvin erilaisia käsityksiä tästä asiasta. Salauksen käsittely ja kansalaisille viestittäminen. Erät sanovat, että jos puhutaan viestimisestä, hyvin tärkeää on se, että meillä on jonkinlainen takaovi. Digitaalisesti voidaan kirjautua ja sitten tietoja salataan, olipa sitten täällä sitten minkälaista sisältöä tahansa, musiikkia, filmejä, yrityssalaisuuksia, kirjeitä, kukapa tietää, joka salauksen purkaa, saa tietää. Jos puhutaan esimerkiksi WhatsApp-palvelusta, siellä on yhdenlaiset säännöt ja sitten jossakin muussa viestintämallissa on toiset säännöt voimassa salauksen suhteen. Minä olen täysin sitä vastaan, että näitä pakollisia takaovia olisi pakko ottaa salausjärjestelmiin mukaan. Nykyisin, kuten tiedetään, jossakin autoissa on jo 800 sensoria ja melko hyviä henkilökohtaisia profiilejakin voidaan luoda ihmisistä – vaikka aivan ruohonleikkaamisen suhteen, kun valvontakameroitakin on joka paikassa. Onko meidän todella pakko näitä videokameroita joka paikkaan asettaa niin, että voidaan seurata sitä, mitä esimerkiksi makuuhuoneessa tapahtuu? Minä en kyllä usko, että tämä olisi hyvä ajatus. Enkä ole sitä mieltä, että olisi hyvä ajatus tarjota tällaisia pakollisia takaovia. Ne ovat hyvin vaarallisia välineitä huonolle ainokselle. Minä olen näistä huolissani, mutta olen valmis kuuntelemaan kaikkia ajatuksia, mutta on kyllä vaikea minut vakuuttaa siitä, että tällainen takaavi pitäisi aloitteeseen pitää mukaan ottaa. Nyt aika hyvin nopeasti loppuikin. Taisin jo puhua 10 minuuttia yli ajankin. Digitaalisiin sopimuksiin liittyen haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeä tämä kysymys on. Geoblokkaus ja digitaaliset sopimukset ovat jotakin, joita tulee käsikädessä käsitellä. Harmonisointi on loistava idea, mutta tämä tarkoittaa sitä, että kun komissio aikanaan tämän aloitteen teki, se ei mennyt läpi. Sitten me ehdimme, teimme muita lainsäädännöllisiä aloitteita, jotka ovat myöskään toteutuneet. Ja olen sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt ottaa hiukan enemmän aikaa ja löytää vielä parempia ratkaisuja kuin ne, joita ehdotettiin, joita komissio on ehdottanut. Nyt aika alkaa loppua, meidän täytyy toimia. Ja tällainen perusteeton geoblokkaus on hirveä päänsärky kaikille. Tässä esitettiin copyright-kysymys tekijänoikeuksiin liittyen ja alueellisuus periaatteeseen liittyen. Kyllä meidän täytyy alueellisuutta suojata, mutta kun kaikki, kuten kaikki tiedämme, esimerkiksi 20 prosenttia eurooppalaisista internetkäyttäjistä käyttää VPN-palveluja, jotta saisivat eh, sellaista digitaalista sisältöä käyttöönsä, jota geoblokkauksen vuoksi eivät muuten saa. Kun 20 prosenttia VPN käyttää, jotta saisivat digitaalista sisältöä käyttöönsä, ja 60 prosenttia tiedustelun mukaan ihmisistä käyttää ilmaista downloadaamista. No tämähän on varastamista, jos ajattelemme tekijöitä. Ja nyt joku haluaa todeta, että meidän pitää suojella tällaista ehdotonta alueellista eksklusiivisuutta. Olen monta kertaa kyllä sanonut jo, että minun käsitykseni tästä ehdottomasta alueellisuudesta on sitä, että se on nolla tai yksi tai nolla tai sata prosenttia, eikä jotakin siitä välistä 20 prosenttia tai 67 prosenttia tai jotain muuta vastaavaa. Tämä on hyvin suhteellinen käsitys ehdottomasta alueellisuudesta, ja minä en ole kyllä valmis tämän kaltaista ehdotonta alueellista eksklusiivisuutta tukemaan piratismi on päänsärky. Meidän täytyy ratkoa näitä kysymyksiä. Me tulemme ne ratkomaan, mutta meidän täytyy tarjota myöskin laillinen pääsy sisältöön, digitaaliseen sisältöön. Pahoittelen, nyt pysty... Teillä on kyllä aikaa, olkaa hyvä, jatkakaa. Uh, mutta sitten Lisäkysymyksiäkin tullaan esittämään. No. Eh, yeah, about fake news. Mitä tulee valeuutisiin ja sensuurin, ei sensuuria, ei tietenkään, ei missään tapauksessa. About neighboring rights, we didn't touch uh, those neighboring rights. Niin lähioikeuksiin liittyen. Niistä puhuttiin vähän. Kuten tiedätte, levyteollisuudessa saatiin nämä 60-luvulla viime vuosisadalla. Ja silloin lehdistä kustantajat eivät halunneet omia näitä lähioikeuksia. Miksikö en tiedä, mutta silloin ehkä oli helpompi esittää, että toimitaan ikään kuin neutraalina välittäjänä päättäjinä, kun kyse on vastuukysymyksestä. Mutta nyt lehtien kustantajat valittavat, sanovat, että joku käyttää heidän sisältöään ilman, että annetaan reilu korvaus. Voin ymmärtää tämän lehden kustanteen osalta, erityisesti mitä tulee valeuutisiin. Laatu medialla on silloin hyvin tärkeä rooli vaikka tällaiset online-alustat haluaisivat käyttää ja käyttävätkin osittain näitä luotettuja tahoja. Silloin käytetään laatulehdistöä. Halutaan puuttua valeuutisiin. Ei ollut minun ajatukseni ehdottaa näitä lähioikeuksia lehtien julkaisijoille vaan että haluttiin selkeä kannanotto sinne tekstiin, hyperlinkki, ja se olisi perusperiaatteena siellä netissä ikuiset ajat. ei ihan tässä sanamuodossa, mutta kuitenkin tämä ajatus on siellä tekstissä. Mutta keskustelemme esittelijän kanssa myös ja hänkin taisi ymmärtää, että hän ehkä ehdotti tässä askelta liian pitkälle hyperlinkkien osalta. Mutta hänen ehdotuksensa voidaan tulkita myös niin, että kirjoitetaan uudestaan koko oikeus, jota meillä on tähän mennessä. Meillä on niin paljon tuomioistuimen päätöksiä tällä saralla. Ja jos hänen hyperlinkitysehdotuksensa hyväksyttäisiin, niin siitä syntyisi minun käsittääkseni varsinainen sotku. Enkä varmaankaan pystyisi tätä ehdotusta tukemaan. Joten minusta on vaikea ymmärtää, miksi lähioikeudet on levyyhtiöillä, mutta lehdistöllä ei ole. Ja miksi ei ole sitten sallittu sitä, että saataisiin paremmat neuvottelukannat, asemat näille globaaleille nettialustoille. Joten niin esineiden internetistä vielä. Ja siitä ajatuksesta, että käyttäjien on voitava muuttaa näitä turvallisuusasetuksia, jotka tuotteilla siellä on. Olen samaa mieltä. Mutta jotkut eivät kiinnitä mitään huomiota turvallisuusasetuksiin. Niitä ei edes joskus ole ollenkaan. Ihmisetkään eivät kiinnitä niin paljon huomiota näihin turvallisuusasetuksiin, kun puhutaan noista lampuista, jotka ovat yhteydessä nettiin tai jääkaapit tai kun uuden puhelimen ostaa, niin silloin muuttaa koodin sitten omaksi syntymäpäiväksi ja toivoo, että tieto on turvassa. Mutta meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota näihin kyberturvallisuuskysymyksiin. Ihmiset pesevät kätensä näistä. Vaikea on ymmärtää, miten hyödyllistä tämä olisi, mutta Varmasti kyberhygieniaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Joidenkin analyysien mukaan, jos ihmiset muuttaisivat näitä alusta esitettyjä turvallisuusasetuksia, voitaisiin estää jopa 80 prosenttia esineiden internetin kautta tehtävistä kyberiskuista hyökkäyksistä. Joten varmasti Tämä on yksi tällainen turvallisuus turvallisuustaso, että ei voi käyttää välinettä, jos ei muuta näitä valmistajan turvallisuusasetuksia. Tätä aihetta on käsiteltävä ei ainoastaan Euroopan unionissa, vaan globaalisti, koska tämä on globaali uhka. Kyberrikolliset toimivat teollisuuden tavoin. Ja meidän täytyy tehdä vastaavasti työtä, että voimme vastata globaalisti hyvin korkealla tasolla näiden pahojen ihmisten toimiin. About cultural diversity, I think, uh, uh Kulttuurin ja monimuotoisuus uskoisin, että ihmiset saisivat saada näin pääsyn mestariteoksiin, näin tukisimme kulttuuriamme. Jos kulttuurinen monimuotoisuus lukitaan johonkin, niin en usko, että ihmisemme hyötyvät tästä tai kulttuurimmekaan. Siksi ehdotimme, että että alkuperämaaperiaatteen käyttöä laajennetaan ja myöskin tätä kollektiivista lisessointia. Halusimme tuplata sisällön volyymin, joka olisi käytössä rajat ylittävästi. Ei näin täysin kaikkia ongelmia ratkaista. Mutta kaikki kuluttajat, kansalaiset ja luovat tahot hyötyisivät. Kiitos oikein paljon, että kärsivällisesti annoitte minun puhua. Tiedän, että puhun liikaa, mutta suoraan sanottuna kysymyksiäkin oli niin valtavasti. Kiitos. Ja mielelläni jatkan hedelmällistä yhteistyötä kanssanne tulevaisuudessakin kaikkien näiden digikysymysten kanssa. Kiitos. Thank you very- Kiitos oikein paljon varapuheenjohtaja. Todella arvostamme sitä, että käytitte niin paljon aikaa ja vastasitte jokaiseen kysymykseen ja kommentoitte niin syvällisesti ja kuuntelitte meitä. Todella arvostamme tätä yhteistyötä. Jatkamme sitä mielellämme. Kollegat, huomenna tapaamme yhdeksältä. Kiitos. Thank you very much, but... Kiitos oikein paljon.